Dear colleagues, please, let's start. Hyvät kollegat, aloitamme tämän budjetti- ja talous- ja raha valiokunnan yhteiskokouksen. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Jean Arthuis ei ole paikalla, sillä hänellä on toinen kokous, joka liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin, mutta täällä on Mures, edustaja Muresan, joka yhdessä minun kanssani on puheenjohtajana tässä kokouksessa. Tämä on tietysti yhteiskokous, jossa käsitellään euroalueen budjettikapasiteettia. Kyse on nykytilanteen käsittelemisestä sen jälkeen, kun meillä oli 12. heinäkuuta edellinen yhteiskokous. Minun täytyy muistuttaa, että poliittista tahtoa on saada tämä asia vietyä loppuun vuoden loppuun mennessä. Ja me samalla käsittelemme myös Lissabonin sopimuksen jälkeistä aikaa esittelijät nyt kertovat sitten varjoesittelijöiden kokouksesta, jotka on pidetty, ja kertovat nykytilanteesta. Eli pidemmittä puheitta voinkin antaa puheenvuoron Raimer Bygelle. Ja, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos siitä, että huolimatta myöhäisestä ajankohdasta olette tulleet tähän kokoukseen. Meillä on ollut vaikeita kokouksia varjostelijoiden kanssa eri ryhmistä. Se kuuluu tähän, on sellaisia vaiheita, jotka ovat vaikeita keskustelujen pohjalta ja harkinnan jälkeen me olemme nyt muotoilleet esittelijöinä tekstin, josta me uskomme, että se voisi osoittaa sellaisen tien, jota ainakin suuri enemmistö tätä, tästä talosta voisi yksimielisesti tukea. Me tiedämme, että tällainen aloitemietintö ei puutu lainsäädännön yksityiskohtiin. Kysymys ei ole mietinnöstä, joka olisi yhden ryhmän tekemä. Kysymys on yhteisteoksesta, joka sisältää vaikeita kompromisseja. Perusperiaatteena haluaisin tehdä selväksi, että vaikka <clears throat> aina viittaammekin eri raportteihin, jotka ovat tehneet 405 puheenjohtajaa, Ennen kaikkea kansainvälinen valuuttarahasto viime vuosina toistuvasti on puhunut välttämättömyydestä saada uusia, täydentäviä, paremmin toimivia instrumentteja. Ja jos te ette ole katsoneet vielä näitä papereita, tutustukaa niihin, tavoimme toimittaa ne, teille asetaan ne käyttöönne. Kysymys rahoituskapasiteetista, millä, missä muodossa, millä ehdoilla se toimii, on asia, jolla on näissä paperissa huomattava rooli. Se ei merkitse sitä, että se mitä me nyt euron menestyksekään alun jälkeen olemme saavuttaneet, ja ajatellen parannuksia, jotka ovat olleet luonnontaan lainsäädäntöön liittyviä, siis two-pack, six-pack, että näitä pitäisi mitenkään väheksyä, mutta valmistautuminen kysymykseen siitä, mitä tapahtuu kriisin jälkeen, ollaanko kriisiin riittävän valmistuneita, mitä on opittu, puhuttu olemista välineistä. Nämä ovat olleet meidän pohdintojemme ytimessä. Siksi olemme pyrkineet samaan aikaan tällaista suunnitelmaa, joka ottaisi huomioon keskustelua, jota on käyty, on tehty ensimmäisiä ehdotuksia, jotka, johon on myöskin sisältetty sitten erilaisia tarkistuksia ja kompromisseja. Tämä kaikki on sitten pyritty tekemään lyhyemmäksi, helpommin luettavissa olevammaksi päätösomaksi, joka olisi tällainen tiekartta, roadmap, ja jolla pyritään esittämään, mikä on nykyhetkinen tilanne. Ja sitten on, puhutaan yleisistä periaatteista, jotka, sikäli kuin olen voinut nähdä, ovat sellaisia, että nekin varjostelun kokouksessa olivat enemmistön osalta saamassa pitkälti tukea, ja olemme lisänneet luvun, joka koskee tehtäviä, kolmea pilaria, jotka liittyvät rahoituskapasiteettiin. Ja olemme sitten kolmannessa osassa puhuneet hallinnasta, demokraattisesta tilivelvollisuudesta ja valvonnasta. Ja intensiivisen keskustelun jälkeen vielä kerran eri kollegojen kanssa pyrkineet avaamaan tietä myös vaatimukselle, joko Eurooppa-neuvostolle, jotka liittyvät suuntaviivoihin, myöskin sen pohjalta, mitä tässä voisimme, tulemme esittämään, että se esittäisi viimeistään Roomassa, mukaan luettuna <clears throat> puitteet pitkän tähtäyksen vakauttamiselle Eurooppa, eurovyöhykkeellä ja niin, että komissio tekisi valkoisen kirjan, ja joka sisältäisi myöskin kunnianhimoisen kappaleen eurovyöhykkeestä ja esityksestä vuodelle 2017, siis kaikki mahdolliset joita voidaan hyödyntää myöskin välttämättömät lainsäädäntötoimenpiteet, että niitä ehdotettaisiin ja sen lisäksi myös valmisteltaisiin tietä niille aiheille, joita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on käsiteltävä ajatellen välttämättömiä muutoksia erilaisissa sopimuksiin perustuvissa perusteissa. Tätä, tämän tekstin kautta uskoaksemme luoneet kestävän eh, perustan. Luonnollisesti tulemme vielä käsittelemään sitä, että jos olemme täällä nyt löytäneet jonkinlaisen tien eteenpäin, että miten muiden tekstien osalta, jos, jossa on kompromissityksiä, miten niitä käsitellään, olemme avoimia ja asia on hiukan ryhmien käsissä, miten ne arvioivat tätä, mutta meidän pitäisi, herra puheenjohtaja, todella pitää kiinni aikataulusta, että joulukuussa tällainen mietintö vietäisiin täysistunnossa äänestettäväksi, jos me haluamme vaikuttaa siihen, mitä neuvoston, eh, Euroopan neuvoston tasolla on tapahtumassa ajatellen valmisteluja maaliskuista Rooman tapahtumaa. Silloin tammikuussa itse asiassa tämä kaikki olisi jo liian myöhäistä. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos myös tästä selkeästä kannanotosta, mitä tulee aikatauluun. Sitten Pervaus Veres. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin me ensimmäistä kertaa nyt esittelimme tätä tiekarttaa. Siitä on olemassa lähes tulkoon konsensus jo olemassa eh, esittelijöiden välillä, joten ei tässä ole kovin paljon lisättävää. Minä vain huomauttaisin, että mistä metodista tässä on ollut kyse. Tämä tie, tiekartta, jota nyt esitämme, on joidenkin mielestä turhan lyhyt ja jotkut toiset taas sitten pitävät tätä selvyyttä hyvinkin tervetulleena. Vuosia parlamentissa on vietetty, me molemmat esittelijät, ja siksi me olemme halunneet tässä nyt pyrkiä kaikkia ilahduttamaan ja siksi olemme tehneet tällaisia lyhyitä lauseita, mutta olemme, vält- ja olemme välttäneet sitä, että monen, monen rivin lauseita loisimme, joista ei sitten kukaan enää tiedä, missä mennään. Me haluamme välittää selvää poliittista viestiä, kun euro ei näytä kestävältä ilman reippaita perustavanlaatuisia muutoksia ja varsinkin kun ajattelemme Brexittiä, eli millä tavalla me nyt sitten konsolidoimme euroa tällaisena Eurooppaa rakentavana peruskivenä ja miten parlamentin roolia voidaan äh, työssä myös korjata. Eli me haluamme välittää tällaista selvää poliittista viestiä lyhyessä muodossa. Siitä syystä me olemme kokonaan uudelleen työstäneet tätä tiekarttaa mainitsemassani hengessä. Tämä tiekartta on esitetty nyt e, myös siinä e, sen tilanteen varjossa, mitä Brexit oikein tarkoittaa. Eli itse asiassa ennen kuin artiklaa 50 on edes ryhdytty e, käyttämään neuvostossa. Eli tässä nyt sitten mietitään euroaluetta mutta tässä nyt näyttäisi siltä, että meillä on jonkunlainen jakautuma olemassa 27 valtion välillä. Mikä tahansa asia onkaan yhteinen asia 27 valtion välillä, niin euroalue ei voi sellaista saavuttaa kuitenkaan, koska odottelemme komissiota valkoista kirjaa. Me olemme Bratislavassa jo kuulleet unionin visiosta 27 valtion keskellä ja eurokysymystä ei voi vain jättää hiljaisuuden varjon taakse. Ehdotuk, jotkut ehdotukset, joita me olemme tehneet, niin totta kai tarvitsevat sitten myös perustamissopimusten muutosta ehkäpä, mutta me emme ole halunneet itse asiassa pureutua vain näihin kriteereihin. Talousarviovaliokunta ja sitten talousvaliokunta yhdessä tässä toimivat ja mietivät sitä, miten järjestetään ehdotusten varsinainen täytäntöönpano, mutta ensin täytyy sitten tietää, mitä nämä ehdotukset varsinaisesti ovat, jotta me voimme saada euron kestäväksi valuutaksi. Ja vielä aikataulusta. Totta kai se on merkittävä asia. Me tietysti tiedämme, että muitakin tekstejä laaditaan täällä parlamentissa, varsinkin tuolla perustuslaillisessa valiokunnassa, ja se, sekin sitten varmaan hyväksytään samanaikaisesti kuin tämä, ja näin parlamentti sitten voi hyvin vahvan viestin välittää neuvoston, Euroopan neuvoston suuntaan ja myös komission suuntaan molempien ehdotusten kanssa. Missä? Kiitos paljon seuraavaksi edustaja Murassaan. Kiitos puheenjohtaja. EPPn Ekon kollegoiden puolesta haluaisin sanoa, että tämän vuoden varrella me tietysti olemme pitäneet monia kokouksia myös varjoesittelijöiden tasolla. Haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää kaikesta työstä ja kärsivällisyydestä, jota he ovat osoittaneet vuoden varrella. Tietysti tämä on hyvin vaikea aihealue. Tämän voi nähdä pelkästään siitä jo, että yli 800 tarkistusta on esitetty kaikista poliittisista ryhmistä tähän ensimmäiseen luonnokseen. Missä olemme nyt sitten? Nyt meillä on sitten yhteinen luonnos, niin sanotusti etenemissuunnitelma. Tämä on esitelty tämä aikaisemmin tänään kaikille jäsenille ja EPPn Ekon ryhmänä meidän pitää sitä tietysti nyt ensiksi käsitellä ja pitää katsoa, missä on, missä kohdassa meille tärkeät, tärkeät aiheet on saatu mukaan. Mikä on sitten EPPn kanta, mitkä ovat kynnyskysymykset? Me olemme sanoneet alusta lähtien, että haluamme olla rakentavassa roolissa tässä keskustelussa ja prosessissa. Me haluaisimme puhua myös rahoituskapasiteetin volyymista, kuinka paljon rahoituskapasiteetin volyymin pitäisi olla, mistä varojen pitäisi tulla ja mitä rahoituskapasiteetilla pitäisi rahoittaa. Mitä tulee volyymiin, meidän pitää olla realistisia. Jos kysytään tai pyydetään jäsenvaltioilta suoria siirtoja rahoituskapasiteettiin, niin silloin pitäisi jotain sanoa, että miten suuri määrä olisi kyseessä, puhutaanko tässä sitten myös omista varoista keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Tämä saattaa olla suosituin vaihtoehto, mutta meidän pitää arvioida, ovatko omat varat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä toteutuskelpoinen vaihtoehto. Etenemis suunnitelmassa, suunnitelmassa sanotaan myös, että rahoituskapasiteetilla pitäisi pystyä myös pelastamaan suuri jäsenvaltio, joka on joutunut vaikeuksiin. Suuren jäsenvaltion pelastamiseen voi tarvita jopa viisi tuhatta miljardia euroa, mistä näiden rahoihin pitäisi tulla. Ja lisäksi ö, tässä pitäisi huomioida EVM, sillä jäsenvaltioiden pelastamista varten meillä on jo EVM. Eli pitäisi, pitäisi kannustaa uudistuksiin ja ennalla, ennaltaehkäistä vaikeuksia. Mitä sitten tulee pahan päivän rahastoon? Sitä pitäisi koskea tiukka ehdollisuus ja pitäisi välttää moraalikato ja liialliset tulonsiirrot. Tästä muuten keskustelimme avoimesti varjoesittelijöiden kesken, nimittäin työttömyysturvajärjestelmä. EPPn kollegat ovat torjuneet tällaisen ehdotuksen, eikä se kantamme kyllä muutu. Ihan viimeiseksi vielä puheenjohtaja. Yksi lisäehdotus etenemissuunnitelmassa on valtiovarainministeri ja EPPn kollegoiden kanta on se, että prioriteettina pitää olla finanssipoliittisten sääntöjen noudattaminen. Meillä on nämä säännöt Euroopassa. Puhun nyt two-packista ja six-packista, jo, jotka saivat selkeän enemmistön myös tässä parlamentissa. Ja EPPn ekonjäsenten kanta on, että näitä, näitä sääntöjä on pantava täytäntöön automaattisesti kaikissa jäsenvaltioissa emmekä hyväksy mitään näiden sääntöjen vesittämistä ja valtiovarainministeri se, se, jos sellainen virka luotaisiin, niin silloin se loisi liikaa tulkintavaraa näihin sääntöihin. No, olemme kuitenkin viime kuukausina saaneet hyvän yhteisymmärryksen ja EPPn ekon jäsenet haluavat olla rakentavalla tavalla tähän tässä mukana. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos, että puolustitte näin rahoituskapasiteettia. Valtiovarainministeriöhän pitäisi olla oma rahoituskapasiteetti, eikä pitäisi käyttää pelkästään jäsenvaltion rahoitusta. Seuraavaksi Paul Tang. Kiitos esittelijöille, kiitos varjoesittelijöille. <clears throat> Tämä on aika vaikeaa, mutta tuosta myöskin nyt hyvin mielenkiintoisia näkökantoja keskustelussa. Lopputulos on ollut hyvä. Meillä on nyt tällainen etenemissuunnitelma ja se on hyvä liike, koska se lähettää selkeän poliittisen viestin, mikä on tärkeää, että se tulee tästä talosta. Se, että euro tällä hetkellä ei ole kestävä ja me tarvitsemme enemmän, jotta se tehtäisiin kestävä, että euro toimisi jäsenille ja ihmisille. Se, että saadaan toimimaan euro, on tärkeä ja selkeä viesti, joka pitää lähettää. Ja etenemissuunnitelma osoittaa, mihin funktioihin täytyy kiinnittää huomiota, jotta eurosta saadaan kestävä. Minusta tämä on tässä tehty hyvin. Henkilökohtaisesti minäkin korostaisin sitä, että se mitä tarvitaan on selkeä erottelu kansallisen ja eurooppalaisen vastuun välillä. Jos meillä on hallintojärjestelmä, niin silloin pitää katsoa, kuka vastaa, missä se pitää olla selvää. Ja tässäkin tapauksessa, jos me katsomme, että me toimimme hyvin vaikeissa olosuhteissa – eikä Euroopan unionia aina nähdä hyvänä tässä yhteydessä, vaan usein uhkana. Meidän pitää sanoa, että kysymys ei ole mistään ikuisesti lainevasta unionista, että tämä ei ole mikään uhka, vaan että tämän ehdotus tehdään, jotta euro saataisiin toimimaan kaikkien kannalta, ja se on kaikkien etujen mukaista. Ajattelen myös, että jotta tehdään selkeä jako, selvä linja jaottelun ja siinä, mikä on eurooppalaista ja kansallista vastuuta, se ei aina ole täysin selvää. Me henkilökohtaisesti minusta on ikävää se, että yksityiset investoijat voivat lähettää laskuja veromaksajille, niin kuin menneisyydessä on tapahtunut tämän asioista, pitäisi myös keskustella, mutta tärkeämpää on se, että ei saisi olla niin, että kysymys on pelkästään Euroopan parlamentin hankkeesta, tässä tarvitaan omistajuutta jäsenvaltioissa ja omistajuutta kansallisten poliitikkojen piirissä ja kansallisten parlamenttien mukaan vetämistä. Se minusta viime versiossa on vedetty paremmin mukaan, mutta käyttäisin nyt tilaisuutta korostaakseni sitä, että sitä pitäisi painottaa vielä kerran. Ja olen iloinen myös siitä, että meillä on nyt aikataulu myös, joka kattaa tämän vuoden. Thank you. Kiitos. ECRn puolesta Luke vai? Ah, Pirkko Ruohonen-Lerner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijöille heidän pyrkimyksistään löytää tie eteenpäin. Mutta valitettavasti tämäkään tiekartta ei saa minua vakuuttuneeksi EU-laajuisen budjettikapasiteetin tarpeellisuudesta. Kommentoin hyvin lyhyesti, koska olen vastaavia huomioita tehnyt jo aikaisemmin. Ensinnäkin eu laajuinen pahan päivän rahasto ei yksinkertaisesti voi välttyä moraalikadolta. Uudessa tiekartassa toteatte, että moraalikato on vältettävä, mutta ei tuo vielä riitä. Tietysti moraalikatoa on vältettävä, mutta miten vakuutatte minut, että siltä todella vältytään? Moraalikatoa ei mielestäni ole nostettu ongelman keskiöön riittävästi. Toiseksi en myöskään ole vakuuttunut, että pahan päivän rahasto estäisi Kreikan kaltaisen kriisin uusiutumisen. Tästä olemme varmaan yksimielisiä. Rahasto ei välttämättä ratkaise suhdanneongelmia. Lopuksi esityksen yleinen ongelma on kansallisen suvereniteetin kaventuminen. En voisi mitenkään puolustella omille äänestäjilleni tällaista esitystä. Sen sijaan, että rakennamme instituutioita instituutioiden päälle, ehkä meidän pitäisi keskittyä parantamaan, keventämään ja tehostamaan nykyistä järjestelmää. Kiitos. Thank you. Uh... Vielen Dank. Ähm, anteeksi siis kiitos. Ähm, herra Lyke ilmeisesti puhuu nyt Bernd Kölmelin puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan herra Kölmeliä nyt täällä tänään ja olen lyhytsanainen. En varmaan ole lukenut samaa asiakirjaa kuin jota Sigfrid Muresan ja herra Tang tässä totesivat, koska en humaa mitään edistystä eikä mitään hyvää loppua tässä paperissa. On pitkiä kappaleita, joita en ymmärrä ollenkaan, mutta varmastikin on hyvin asiasta perillä Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ymmärtävät tämän paremmin kuin minä. Minusta olisi hyvä, jos paperi menisi tässä muodossa täysistuntoon ja hyväksyttäisiin siellä, koska tässä muodossa se antaa hyvän kuvan poliittisesta ajattelusta tässä talossa ja hyvän kuvan myös taloudellisesta ajattelusta tässä talossa. Ja sinne mielessä mikä ne puhu sitä vastaan, että se hyväksyttäisiin muuttamattomana. Thank you. Kiitos paljon. Seuraavaksi Fabio De Masi. Oh, sorry, sorry. Pyydän anteeksi, pyydän anteeksi, puheenjohtaja sanoo. Olen väsynyt, kun olen koko päiväni ollut puheenjohtajana nyt. Ensiksi edustaja Turvalts. And thank you also to the rapporteurs. Kiitokset, kiitokset esittelijöille. Tässä on ollut ihan hauskaakin ja sitten taas vähemmän hauskaa. Joskus keskustelut ovat, ovat olleet suoraan ideoiden taistelujen oppikirjasta ikään kuin kriisiaikoina kaikki haluavat vahvoja sääntöjä ja sitten taas keskustelu muuttuu myöhemmin sen siihen suuntaan, miten sääntöjä voi kiertää. Ja tämän tyyppiseltä varjoesittelijöiden kokoukset vaikuttavat ja kuulostavat. Minulla olisi seuraavat ajatukset esittää asiakirjasta nykymuodossansa ensiksi. Minua, minun täytyy sanoa, että kun tässä nyt on vesitetty tuo vakaus- ja kasvusopimus ja Tupac ja Sixpack myös, niin se on ikävää. Olen siis samaa mieltä kuin Muresan. Ja sitten toiseksi nämä tähän kriisiin. Me olemme jo puhuneetkin varjoesittelijöiden kokouksessa siitä, että me tarvits, meidän täytyisi tähän nyt laittaa piste ennen yksityiskohtien käsittelyä. Ja mä ehkä voisin hyväksyä tuon pahan päivän rahaston, jos sillä olisi hyvät säännöt taustallaan. Jos ajattelee tuota työttömyysvälinettä, niin kyllä tästä sitten vapaamatkustajaongelma hyvinkin saattaa syntyä, koska jos ajattelen Suomea, Suomen kokemuksia tällaisista työllisyysvakuusjärjestelmistä, niin nämähän ammattiliitot ovat luoneet. Onko, tässä sitten annettiin tällainen ilmainen lahja vapaa matkustajille, joten en nyt tässä sen, mutta en tässä nyt sen kummemmin yksityiskohtiin käy. Ja sitten vielä olen sanonutkin tämän viimeisen kohtani aiemminkin, ihan kiinnostavaa tekstiä on siitä, että kun me sijoituksia ruokimme, niin siitä sitten kasvu ja kysyntä, ja kysyntä nousee. Kun luin tämän ensimmäistä kertaa, niin ajattelin, että tämä on varmaankin Keynesin teoriasta 30-luvulta, kun velan, velkataakka oli suhteellisen pieni nykytilanteeseen nähden, joten uskon, että hän oli kyllä, hän ei varmaankaan viisaana miehenä ihan samaa sanoisi kuin 30-luvun puolivälissä ja tässä hänen linjoillaan oli sinne, ei meidän pitää niin kiinesiläisiä kyllä olla. Tuon vuoden 1936 viittauksen suuntaan edetä. No sitten tässä Paul Tang puhui tuosta kansallisesta osallistumisesta päätöksentekoon lähitulevaisuudessa. Todellakin tämä on meitä keskusteluissa odottelemassa, millä tavalla kansallisvaltiot ja kansalliset kansanedustuslaitokset voivat päätöksentekoon osallistua ja jakaa sitten myös nuo päätökset. Kiitos. Haluaisiko Jean Artyin puolesta käyttää puheenvuoron? Ei, joten seuraavaksi Fabio Di Masi. So, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä, mutta haluaisin myös olla eri mieltä Nielsin kanssa siitä, mitä John Maynard Keynes ehkä neuvoisi nykypäivänä, sillä hän myös kirjoitti artikkelin lasten lasten taloudellisista mahdollisuuksista. Eli hän sanoi silloin, että julkiset investoinnit tulevat vieläkin tärkeimmiksi ajan myötä. Olemme voineet havaita hyvin keinsiläisen tilanteen, kun on yritetty vähentää valtion velkaa säästöpolitiikalla, joka on epäonnistunut dramaattisesti, mutta ehkä voimme keskustella tästä kahvikupposen äärellä. Rahoituskapasiteetti ei kuitenkaan ole pelkästään tekninen järjestely. Olemme nähneet tänään Yhdysvalloissakin, että yhteiskunnissa on paljon jännitteitä, jotka liittyvät politiikkaan, jota on yritetty toteuttaa rahoitus- ja talouskriisin jälkeen. Kaikella kunnioituksella esittelyiden vaikeaa työtä kohtaan voi sanoa, että emme voi osallistua kompromissiin, sillä olemme kolmesta asiasta perustavanlaatuisesti eri mieltä. Ensinnäkin meidän mielestämme emme tarvitse enää rakenneuudistuksia, jotka vahingoittavat kysyntää. En vastusta rakenneuudistuksia, mutta meidän pitää miettiä, minkälaisia niiden pitäisi olla. Minun mielestäni me emme tarvitse rakenneuudistuksia, joita on tehty viime vuosina, jotka ovat vahingoittaneet ostovoimaa. Jäsenvaltioiden pitäisi voida vapaasti tehdä demokraattiset omat päätöksensä, kunhan ne kunnioittavat tasapainoa. Ja me haluaisimme makrotaloudellisen epätasapainon menettelyyn, jossa voitaisiin nähdä, että, tai puuttua siihen, että Saksa esimerkiksi on sääntöjä rikkonut ilman minkälaisia seuraamuksia. Pitäisi korostaa todellista makrotaloudellista tasapainoa ja tämä poistaisi tarpeen minkälaisille siirroille konservatiivitkin ovat täm, tätä halunneet. Tässä mainitaan myös investointien tarve, mutta EFSI, eli esir lähestymistapa, on epäonnistunut, joten meidän pitäisi keskustella uudelleen julkisista investoinnista. Tässä on kaikenlaista vaihtokauppaa, voidaan, jotkut sanovat, että että jonkinlainen työttömyysturvajärjestelmä voidaan vain saada, jos, jos toisaalta vapautetaan työmarkkinoita enemmän ja annetaan ihmisten tai kannustetaan ihmisiä muuttamaan sinne, missä työpaikat ovat. Me emme ole tästä samaa mieltä. Meidän mielestämme työpaikkoja pitäisi luoda myös Euroopan reuna-alueille. Ensi viikolla meillä on loistava tilaisuus keskustella Joosef Stiglitzin kanssa eurojärjestelmän puutteista. Ehkä hänen äskettäinen kirjansa voisi olla inspiraationa keskustelulle. Ja loput keskustelusta käykin sitten Niesin kanssa kahvikupposen äärellä. Kiitos. Ää... Kiitos. Lian Niriada. Hän ei ole paikalla. Ja siksi minä käytinkin ehkä hieman, hieman enemmän puheaikaa kuin muuten. Ernest Maragall. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. No, jatkankin espanjaksi. Niin, uskon, että me kaikki olisimme tässä kohta jo yksimielisiäkin. Nyt Yhdysvaltain tulokset ovat yksi uusi syy nopeasti euroalueen ongelmiin pureutua. Tämä huolestuttaa meitä kovasti. Ja nyt on juuri oikea aika kiittää tehdystä työstä ja kiittää myös monempien esittelijöiden asenteesta, kun me olemme päässeet tähän kokoukseen jo melkoisen myönteisessä hengessä kompromissitoivein. Ja tässä sitten varmaankin, kuten on jo nähty eri tarkistuksissakin, niin Siihen varmaan tulee muutoksia ehkä, mutta kuitenkin tämä on poliittisesti tehokas ehdotus ja tätä parlamentin pitäisi kyllä suosia. Ja tällainen asiakirja sitten neuvostolle ja komissiolle lähtee. Ja juuri äsken esittelijäkin tähän viittasi. Me sitten voimme omat lainsäädäntöehdotuksemme muotoilla näin perustein, suhteellisen selkein sanoin. Ja me olemme halunneet todellakin tehdä yhteistyötä tässä ja tehokkaasti juuri euroalueen hyväksi. Kyllähän me tiedämme, minkälaisia puutteita euroalueessa on kylläkin, jos ajattelemme reaalitaloutta. No, Tämä ei tietenkään ole mikään ihanne asiakirja, tuskin se oikeastaan edes olisi mahdollista. Tässä on kuitenkin hyvin valmistauduttu tavoitteihin, eli tämä kyllä varmaan voisi ansaita hyväksynnän myös meidän asiakirjaksemme, jos sitä ei nyt sen kummemmin ryhdytä enää muuttamaan. Ja sitten tässä on tiettyjä semanttisia muutoksia, jos me emme laita tätä rakenneuudistussanaa joka ainoaan kappaleeseen, niin omaa tuntoa alkaa kolkuttaa, mutta joka tapauksessa mielestäni tämä voisi olla hyvä teksti näin ja ehkä kunnianhimo olisi voinut vähän nyt lisätä euroalueen toimivuutta nähden. Ja sitten vielä nämä kriteerit jotka tässä tekstissä on esitetty periaatteessa, voimme hyväksyä, eli konvergenssin, lähentymisen, vakauden ja sijoitukset. Eli kyllä tämä lyhyesti vain. Eli lähentyminen tarkoittaa sitä, että toimimme yhteisten sääntöjen piirissä, emmekä minkään muun, enkä sillä tavalla, että tässä nyt joku aseella suurin piirtein uhkaa sääntöjä noudattamaan. Ja sitten puhumme näistä vakausvälineistä, ja alueellisesta tai ajoittaisesta epätasapainosta ja sitten myös tuosta työttömyysvälineestä. Se on tietysti yksi väline, sitten katsotaan miten siitä keskustellaan käytännön näkökulmasta. Ja sitten vielä tuo varsinainen oma talousarvio, mahdollisuus. No sitten täytyy kiinnittää myös se, miten euro, huomiota siihen, miten eurooppalaista sijoitustoimintaa pitäisi kehittää entisestään kriisihän edelleenkin meitä kovasti vaivaa ja aina on ollut tavoitteena tällaisesta kriisistä pois päästä. Kyllä minä kohta puheenjohtaja lopetan tämän puheenvuoroni, mutta joka tapauksessa kun näistä sitten tulee lainsäädäntöehdotuksia lopulta, niin me voimme keskustella tarkemmin kaikista näistä tarkistuksista, jotka jätämme tällä erää kohteliaisuudesta sivuun. Mutta joka tapauksessa tästä on nyt muokkautumassa vahva pohja taloutta ajatellen ja myös tällaiselle, tällaiselle sosiaaliselle ja poliittiselle vahvemmalle Euroopalle tämä voi toimia pohjana. Kiitokset. Aseikhaut. Kiitos puheenjohtaja. Olen lyhyt sanainen. Me nyt tässä hiukan jaamme tätä aikaa, niin kuin huomaa, että me olemme pit, hyvin pitkälti tällaisen ajanakamisen puolesta. Tämä ei ole mikään ongelma Ernesto. Haluaisin lisätä vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitä siitä, että on päässyt tähän poliittiseen kannanottoon, mikä tämä on, mikä ei ole ollut helppo tehtävä. Se, että saadaan eri ryhmät mukaan sen taakse, mikä nyt on pöydällä. Joten voidaan nähdä, että jos saksalainen ja ranskalainen pistetään johtamaan työtä, tämä akseli edelleenkin toimii Euroopan unionissa ja on hyvä nähdä, että näin on edelleenkin. Minusta tämä on hyvä havaita. Toiseksi tärkeintä minusta on poliittinen viesti, joka lähetetään. Se, että nykyinen euro nykymuodossa – tarvitsee parantamista. Ja pikaisesti. Ajatus siitä, että voidaan nyt jättää eurokriisi taakse, että kaikki on kunnossa, tällaista näkemystä ei ole, ja minusta on hyvä, että tämä viesti voimakkaasti lähtee Euroopan parlamentista, ja olen iloinen siitä, että se on tässä tekstissä. Olen huolissani erinäistä kohdista ilmaisusta, joita joita en käyttäisi, niin puhuisin jatkuvasti rakenneuudistuksista. Se on mantra, joka nyt näyttää olevan sellainen, että pitää, sitä pitää käyttää, mutta poliittinen viesti on ratkaisevan tärkeä ja se on tässä tekstissä ja se on hyvä asia. Ja lopuksi ratkaisevaa on se, että me käymme tätä keskustelua myös kansallisissa parlamenteissa. Joku täällä nyt soittaa jotain kampanjamusiikkia, ainakin siltä kuulostaa. Mutta se, että käydään näitä keskusteluja kansallisissa parlamenteissa, sillä me voimme käydä upeaa keskustelua siitä, että tarvitaan tällainen budjettikapasiteetti, mutta sitä käydään melko tyhjässä salissa – keskiviikkoiltana lähes kahdeksan aikaa, mutta tällaisia keskusteluja on tärkeää käydä kansallisissa parlamenteissa ja työ sen osalta on vasta käynnistymässä ja tällä tämä työ voidaan ja tämä keskustelu voidaan ainakin aloittaa. Thank you. I don't see. Kiitos. En nyt näe EFDDn kollegoita, enkä myöskään ENFn kollegoita, joten sitten menettely ilman puhujaluetteloa. Ensiksi Högmark, sitten seuraavaksi Fernandes. Kiitos ja kiitos esittelijöille. Mitä tulee tähän ranskalais-saksalaiseen yhteistyön akselin, voi sanoa, että kaikella vaatimattomuudella voi sanoa kyllä, että Ranska ja Saksi juu, Saksa juuri veivät pohjaa vakaus- ja kasvusopimukselta. Tämä on tärkeää sillä tämä on tähän liittyvä keskustelu. John Maynard Keynesistä on puhuttu paljon ja haluaisin muistuttaa, että kun hän kirjoitti lopputyönsä, siitä on kulunut jo pitkä aika ja Keynes on myös menehtynyt jo pitkän aikaa sitten niissä jäsenvaltioissa, jossa on käytetty hänen ideoitaan, ollaan suuremmilla alijäämillä yritetty taistella ongelmia vastaan. Näissä jäsenvaltioissa alijäämät ovat vain lisääntyneet ja kilpailukyky on vähentynyt. Haluaisin tämän saksalaiselle ystävälleni mainita, nimittäin mitä Keynes todella tarkoitti. Se oli juuri sama kuin vakaussopimus, sillä nimittäin kolmen prosentin alijäämä – Äh, alle 3 prosentin alijäämä on unelma, mutta me emme ole ikinä pystyneet noudattamaan tätä ideaalia, tätä ihannetta. Minä tulen euroalueen ulkopuolisesta jäsenvaltiosta, haluaisin, että Ruotsi liittyisi, mutta Ruotsi on itse asiassa yksi harvoista maista, joka täyttää nämä kriteerit. Miksi No, me, mekin olemme kokeneet kriisimme aikaisemmin, mutta me olemme oppineet, että instituutioita, instituutioiden rinnalle pitää saada politiikkaa. Ei voi luottaa pelkästään instituutioihin, eikä voi luottaa pelkästään politiikkaan. Niiden pitää täydentää toisiaan. Olen siksi skeptinen tällaisten asioiden takia, sillä minun mielestäni eurooppalaisia veroja ja julkista julkista kulutusta ei tarvitse lisätä, se kyllä kyseenalaistaisi finanssipoliittisen vakauden ja äm, vakauden jäsenvaltioissa. Ja sitten pahan päivän rahasto. No, se on minusta outo idea, sillä varmasti kaikista ongelmista sanottaisiin sitten, että nyt tarvitaan pahan päivän rahastoa kun katsotaan tätä, että vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä ei ole noudatettu ja kaikki vastustivat sitä, että sääntöjä pitäisi noudattaa, paitsi jotkut. Hyvä puheenjohtaja, ei pidä unohtaa, että meillä on rahoituskapasiteetti Euroopan unionissa ja vakaussopimuksen kautta sitä pitäisi valvoa – ja meillä on valtiovarainministeri, ja senkin nimi on vakaus- ja kasvusopimus, mutta ongelmana on se, että tämän sopimuksen sääntöjä ei noudateta, ja jos niitä ei noudateta, niin eihän se ongelma sillä selviä, että keksitään uusia sääntöjä, sillä, sillä muuten emme saada, saa kilpailukykyä ja työpaikkoja aikaiseksi. Haluaisin sanoa esittelylle vain, että näin emme pysty eurooppalaisia ongelmia ratkaisemaan. Thank you. How to say... Kiitos. Sinun maassasi on myös hyvin kuuluisia ekonomisteja, kuten Myrdal, joka olisi ehkä eri mieltä teidän kanssanne. No en ole varma, olisiko Myrdal minun kanssani eri mieltä ainakaan tänään. on parempi olla suurin piirtein oikeassa kuin aivan väärässä. No niin, nyt sitten edustaja Fernandes. Se, ähm. Kiitokset. No, ranskaksi voin tämän esittää. Ja no, luulen, että nyt on oikea hetki. Tässäkin salissa näkyy, että luottamussana on kadonnut ja meidän täytyy pyrkiä saamaan luottamusta jäsenvaltioiden välille aikaan. Ja siitä syystä meidän täytyy tätä euroaluetta muuttaa. On maita, joissa tehdään, ponnistellaan, mutta ne eivät luota sitten muihin maihin, eivätkä usko, että nuo muut maat noudattaisivat sääntöjä, ne eivät toimi vahvasti ja tehokkaasti. Eli ensiksi me tarvitsemme luottamusta. Ja sitten vasta muut, muuten toimia. Mutta meidän välimmällämmekään, meidän keskenämmekään täällä ole minkäänlaista luottamusta. Eli me tarvitsemme luottamusta etenkin jäsenvaltioiden välille. Ja nyt on juuri oikea aika välittää tätä viestiä. Jos kaikki toimii, niin ei sitten tehdä mitään sen kummempaa. Mutta jos kuitenkin on jotain epämääräistä ja toimimatonta, niin sitten täytyy kääriä hihat ja ryhtyä toimiin. Eli meidän täytyisi nyt esittää se kysymys, miksi meillä on olemassa sääntöjä, joita kukaan ei kuuna päivänä noudata vaikka 60 prosenttia velkasääntö, eihän sitäkään kukaan noudata. Meillä on sääntöjä, mutta sääntöjä täytyisi myös noudattaa. Emmekä me saa sitten unohtaa sitä, että emme puhu mistään asetuksesta nyt. Kyse on lausun mietinnöstä, jota tässä laadimme. Ja siinä ei sitten tarvitse sanoa, miten kaikki toimii, miten kaikkeen löytyy rahaa ja niin poispäin. Me ainoastaan nyt e, e, hahmottelemme tätä, emme puhu tässä siitä toimivallasta sen enempää. Me puhumme omista varoista ja rahoituksesta. Ja minä olen nyt tämän rakenteen tukena. Kyllä jokaisella sanalla tässä tekstissä on vahva painoarvo ja kiitän molempia esittelijöitä, jotka ovat tehneet tällaisen erinomaisen asiakirjan. Ja varmasti tämän rakenteen voin hyväksyä nämä eri pilarit myös mahdollisesti on jokaisen pilarin sisällössä eroa, mutta jos me olemme pilareista sinänsä yhte, hy, hyväksy, hyväksymätön pilari periaatteen, niin sitten me voimme kiinnittää huomiota myös sisältöön. Täällä puhutaan paljon, mutta harvoin käytännössä sitten kuitenkaan solidaarisuus ja vastuu toteutuu. Kun puhumme vastuusta, niin sitten meidän täytyy juuri tuota moraalikatoa pyrkiä välttämään. Vastuusta puhuessamme mm, todellakin täytyy taata se, että meillä on tietyt ehdot, joita sitten noudatetaan. Tämä lienee kaikille selvää. Eli me tarvitsemme lisää avoimuutta, lisää oikeutusta, enemmän kansanvaltaa, parempaa hallintoa. Miesten, mielestäni tämä on selvä asia. Ja uskon, että euroa vastustavia on aina. Oh, vaikka me minkälaisen tekstin täältä hahmottelisimme. Ne, jotka tahtovat solidarisuutta, vastuuta kantaa, jotka haluavat varautua tuleviin ongelmiin. Meillähän on olemassa myös välineissä, korvausvälineissä ja takaisinperintävälineissä ongelmia. Joka tapauksessa meidän täytyy nyt välittää sellaista viestiä, e, e, e, mitä, jota haluamme, emmekä me, ja me haluamme nimenomaan, että sääntöjä noudatetaan ja kannetaan vastuuta. Toi, tähän asti niin ei ole toimittu. Kiitos paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten voinkin itse esittää lyhyet kommenttini, sillä herra Högmarkin sanoma inspiroi minua. Minun täytyy sanoa, että en tässä mietinnössä näe minkäänlaisia suuntaviivoja vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta. Eihän tämä ole mietintö, joka olisi joku, ke, joko, joko, joko keinsiläinen tai ei keinsiläinen. Ei tämä ole tässä kysymyksenä. Fakta on, että meillä ei ole vakautuskapasiteettia euroalueen tasolla ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää luottaa rahapolitiikkaan ja sitten taas toisaalta kansalliseen politiikkaan, joka taas saattaa johtaa siihen, että liikaa luotetaan rahapolitiikkaan, sillä euroalueen tasolla ei ole riittävästi häiriöiden vaimentamiskykyä. Ja sitten kansallisella tasolla, joka pitää poiketa rahapolitiikasta äänestä tai sitten ottaa velkaa. Ja kansallisen budjetin pitäisi sitten hoitaa tehtäviä, joihin se ei ole riittävä. Eli henkilökohtaisesti rahoituskapasiteetin idea minun mielestäni vastaa sitä ajatusta, että tarvitaan tasapainoinen budjetti kansallisella tasolla ja tähän päästään juuri, jos on jonkinlainen väline, joka voi tasapainottaa ja vaimentaa häiriöitä. Tällainen tehtävä pitää jollain välineellä hoitaa ja Tästä on oltu sanaisia epäsymmetristen häiriöiden vaimentainen, se, vaimentainen, se ei mitenkään liit, äh, liity äh, lai, äh, laajentavaan rahapolitiikkaan tai, tai ei. Eli minä en nyt laajentaisi tätä keskustelua siihen, kunnioitetaanko finanssipoliittisia sääntöjä vai ei. Se ei ole tämän mietinnön tavoite, tämän mietinnön tavoite on keskustella siitä, tarvitaanko euroalueessa näiden kahden pilarin, eli yhteisen rahapolitiikan ja kansallisen budjettipolitiikan lisäksi, tarvitaanko niin tällainen yhteinen funktio, jotta voidaan puuttua näihin kolmeen pilariin, eli muun muassa epäsymmetrisiin ja symmetrisiin sääntöihin ja sitten lähentymiseen. Eli me voimme kyllä puhua rahapolitiikasta muissa mietinnöissä. Olemme löytäneet niistä kompromisseja aikaisemminkin, mutta ei nyt rasiteta tätä mietintöä kysymyksillä, joita sen ei kuuluisi käsitellä. Sitten valtiovarainministerin kysymyksestä. Minä hieman vitsailin ja jatkoin siitä, mitä herra Mureshan sanoi, mutta haluaisin kommentoida myös, mitä, mitä herra Tang sanoi. Pitäisi erotella paremmin EU-toimivalta ja kansallinen toimivalta ja pitäisi luoda rahoituskapasiteetti, joka sitten loppujen lopuksi saataisiin sisältää valtiovarainministeri, mutta tämä ei tarkoita sitä, että luotaisiin lisää elementti, jolla puututtaisiin enemmän finanssipoliittisiin sääntöihin kansallisella tasolla. Ja tämä saattaa sitten johtaa auto, maatioon. Minun mielestäni nämä kaksi asiaa ovat kyllä täysin yhteen sopivia ja siksi olen vakuuttunut siitä, että varmasti saamme yhteisen kannan aikaiseksi tästä asiakirjasta. Se olisi tärkeä viesti parlamentilta, kun rakennamme euroalueen rahoitusta. Ja tämä ei tietenkään meidänkään rajoita kunkin poliittisen ryhmän kantaa siihen, mikä on parasta rahapolitiikkaa. Mutta rahapolitiikka ei nyt ole tämän mietinnön kohde. Niin, halusitteko te vielä puheenvuoron? Niin. Minulla on kunnia, että minun kommenttina aiheuttavat tällaisen myöhäisellä keskustelun. Halusin vain todeta, että se, mikä on sitten asymmetrinen shokki, kun on paha päivä, se on aina määritelmästä kiinni. Ja haluan sanoa, asymmetrinen shokki on juuri se, mikä aina koskettaa sitten sinua. Se, mitä muille tapahtuu, saattaa olla, että on vain symmetrinen shokki. Ja, ja jos on talous, joka ei toimi tehokkaasti, jatkuvasti voidaan sanoa, että jatkuvasti on sitten huono päivä vaikka kysymys saattaa olla huonosta talouspolitiikasta ja että yksinkertaisesti vain on varojen liikakäyttöä ja tuhlausta. Todellisuudessa tärkein rahoituskapasiteetti Euroopan unionissa on jäsenvaltioissa, ja sitä täytyy hallinnoida hyvin. Ja pääongelma tänään on, ajatellen rahoituskapasiteettia, on se, että sitä ei hallinnoida hyvin. Ja se, että luotaisiin toinen rahoituskapasiteetti, implisiittisesti merkitsee sitä, että sääntöjä ei noudateta, jotka ovat vakaussopimuksessa, ja sitähän on keskusteltu paljon. Tällä tavalla luodaan enemmän ongelmia kuin ratkaistaan. Tämä oli minun ajatukseni. Kiitos. No tässä tapauksessa ei oikeastaan tarvittaisi ollenkaan unionin talousarviota, mutta ei nyt avata tätä laajempaa keskustelua. Annan nyt puheenvuoron takaisin esittelijälle ensiksi Perpans Veres. Kiitos, onhan jo myöhä, mutta keskustelun ytimessä ollaan. Olisi ollut mukavaa, jos tässä varjoesittelijöitä olisi ollut muitakin, vaikka Hyökmarkin, niin hän olisi voinut osallistua tähän rikkaaseen keskusteluun. No, kysymyksiä on esitetty. Palaamme varmaan muutamiin kohtiin, jotka ovat johtaneet tähän mietintöön. Eli me olemme epäilleet joitakin sääntöjä, kun eurotettiin käyttöön. Ja sitten on taas sääntöjä, joita on noudatettu hyvinkin huonosti. Me olemme pyrkineet parantamaan tilannetta. Olisimme voineet tietysti ehkä toimia paljon fiksumminkin, mutta tässä Paul Tang jo otti kiinnostavan kysymyksen esille, eli miten jäsenvaltiot ovat tässä ottaneet asian omakseen. Eli ja tässä voidaan tietysti ajatella sitä, että tietysti heti me ajamme, iskemme päätämme seinään, jos ryhdymme puhumaan jäsenvaltioiden suvereniteetista. Mutta joka tapauksessa se ajatus, jonka me olemme ottaneet lähentymisestä, sallisi uudelleen jäsenvaltioiden kyvyn löytää uudesta jäsenvaltioiden kyvyn sitoutua tähän taloushallintoon ilman, että vaikuttaa siltä, että tässä nyt sitten vain komissio sooloilee ja aika usein vaikuttaa siltä, että se on sitten taas täysin ähm, tavoitteiden vastaista kilpailukyvyn lisäämiseksi itse kussakin jäsenvaltiossa. Ja toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että epäsymmetriset eh, iskut, Gunnar Högmark siihen viittasi. Se, mitä me tiedämme näistä epäsymmetrisistä iskuista, niin euron, euron siirtymisen jälkeen tietysti täytyy ehkä näitä perusperiaatteita vähän tarkistaa. Ehkä Keynesin ajatukset eivät ole enää eh, vallassa, mutta kuitenkin on syytä katsoa esimerkiksi, mitä unionin perustajaisät ovat sanoneet, millä tavalla esimerkiksi näitä rakennerahastoja olisi pitänyt korjailla euron käyttöönoton rinnalla. Näin. No, Hökmark häipyi, joten ei minun varmaan enää kannata hänelle mitään sanoa eikä jatkaa tätä vastausta hänen puheenvuoronsa sen kummemmin, mutta kuitenkin, jos ajattelen jäsenvaltioiden omaa toimintakykyä, niin se on sanottu tässä, tässä asiakirjassa oikein hyvinkin. Ja sen valtio, niiden täytyy itse ponnistella, ja niiden täytyy toimia kilpailukyvyn eteen ja niin poispäin. Emme me voi nyt ajautua siihen tilanteeseen, jossa Euroopan unionilla, euroalueella ei olisi kuitenkaan olemassa minkäänlaisia välineitä symmetrisiin tai epäsymmetrisiin iskuihin valmistautua. Kyllähän tällaisia kaikissa talouksissa täytyy olla tämän tyyppisiä välineitä. Ja tähän päivään mennessä euroalueella ei sellaista mahdollisuutta ole ollut, kun kriisi ykköksi iskee. Ja sitten on vain hutikoitu häthätään, kun kriisi on ilmestynyt. No, katsotaan nyt sitten mikä tässä on mal- muodissa nyt liberalismi vai mikä, ja entä sitten jos muistelemme Thatcherin aikakautta ja kaikenlaisia erilaisia oppi rakennelmia. Ei meidän tässä nyt kannata ryhtyä toinen toistamme sen enempää syyttelemään, mutta kuitenkin meidän täytyy yhdessä saada aikaan sellainen euro, joka pystyy vastaamaan siihen, siihen hen kohdistuviin iskuihin ja haasteisiin. Ja siksi olemme ehdottaneet tällaista tiekarttaa jota sitten, joka sitten palvelee komissiota siinä vaiheessa, kun valkoista kirjaa ryhdytään laatimaan ja sitten myös neuvoston kokousta. Ja vielä muutama sana ECRlle siitä, että tällainen e, kartta ikään kuin jäsenvaltioiden suvereniteettiutta heikentäisi. Päinvastoin lähentämisajatus nimenomaan tähtää siihen, että jäsenvaltiot voivat saada itse itselleen jälleen taloudellista valtaa ja siitä me kaipaamme sitten tällaista vahvaa konsensusta, vahvaa ö, enemmistöä ehdotustemme taakse. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Byyke. Kiitos puheenjohtaja. Täydentäen, vaikka hän on juuri poistumassa, täydellisen siihen, mitä herra Tang puhui siitä, kenen pitää ottaa omistajuutta asiaan. Se on hyvin tärkeä kysymys. Tämä onnistuu vain silloin, kun toisaalta saamme aikaan sen, että on voimakkaampi vastuu siitä, mitä Euroopan tasolla tapahtuu, ajatellen nimenomaan vastuvelvollisuutta ja hallintoa, jotka ankkuroidaan Euroopan parlamenttiin, samoin kuin kansallinen omistajuus pitää, sitä saada, pitää saada parannettua kansallisissa parlamenteissa pikaisesti. Se pitää saada näihin muotoiluihin, tähän tekstiin ehkä paremmalla tavalla mukaan, mutta pitää katsoa niitä asioita, joita tieteellinen yksikkö on tehnyt, eli miten parlament, parlamentti on käsitellyt esimerkiksi näitä maakohtaisia suosituksia ja miten nämä maakohtaiset suositukset on pantu toimeen ja se valtiossa miltä se näyttää. Siinä voidaan sanoa, että tämä kuva on todella erittäin kirjava. On joitakin, jotka tekevät hyvin paljon työtä ja, ja sitten on jäsenvaltioita, jotka ovat tehneet hyvin vähän. Ja tässä täytyy näkyä se, että kaikki tulee myöskin parlamentin kannalta läpinäkyväksi ja keskustelussa on puhuttu intensiivisesti siitä, että, että se mitä nyt on tehty fiskaalisen sopimuksen osalta on asia, jota pitää voimakkaammin edistää, niin että viimeinkin kansallisen parlamentin, parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä on kiistelyä keskenään voimakkaammin, että saadaan aikaan tuloksia ja saadaan aikaan jotakin sellaista kuin eurooppalainen poliittinen julkisuus, jota tällä hetkellä valitettavasti ole, mutta mikä on todella tarpeellinen, jotta saadaan aikaan luottamusta, jotta voidaan keskustella silloin, kun on olemassa ristiriitaisia kantoja ja kuitenkin haetaan yhteistä ratkaisua. On kollegoja, jotka perustavanlaatuisesti suhtautuvat kielteisesti tähän etenemissuunnitelmaan. Totta kai otamme sen tiedoksemme, olemme kuunnelleet tarkkaan. On erinäisiä kommentteja, joista olisi sitä mieltä, että me olemme todellakin pyrkineet tämän, tätä perustavanlaatuista kantaa rakentamaan voimakkaasti tähän tekstiin. Ja nyt ollaan tulossa vasteitaan siihen vaiheeseen, jossa tekstin jatkuva parantaminen tulee loppuunsa, koska ei voida loputtomiin neuvotella. Ja tämän päivän keskustelujen jälkeen me esittelijät vielä katso, mitä voimme vielä tarjota, mitä voidaan vielä tehdä, vaikka meidän kannaltamme ei enää ole paljon tehtävää, koska muuten tasapaino jossakin vaiheessa ei enää toimi. Ja silloin joudutaan sitten palaamaan takaisin ryhmien suuntaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon tästä hyvin tärkeästä ja hyödyllisestä keskustelusta. Haluaisitteko te lisätä jotakin? No hyvä, sitten odotamme innolla seuraavaa askelta. Toivottavasti voimme edetä äänestämään kuten suunniteltu, jotta voimme tämän tärkeän viestin antaa euroalueen syventämistä. Kiitos.